neuvoston ja komission julkilausumat Kuubaa koskien. Tervetuloa ministeri, tervetuloa komission nyt Aloitamme seuraavan keskustelun. Ensiksi annan puheenvuoron ministerille. Olkaa hyvä. Kiitoksia, puhemies. Orlando Sapatan kuolema on ollut erittäin syvästi kielteinen tapahtuma. Sitä ei olisi koskaan pitänyt tapahtua, emmekä halua tällaista enää koskaan Kuubassa emmekä missään muussakaan maassa tapahtuvan. Euroopan unionin sitoumus täytyy olla se, että se tuo esiin tällaiset ihmisoikeusrikkomukset ja työskennellä sen hyväksi, ettei tällaista tapahdu enää koskaan uudestaan. Tämän täytyy olla Euroopan unionin sitoumus ja ponnistus. EUn identiteetin merkkinä on ihmisoikeuksien puolustaminen. Me uskomme vapauteen, suvaitsevaisuuteen ja monin pluralismiin. Se on meidän ikään kuin identiteettimme ja persoonallisuutemme Euroopan unionin kansalaisina. Ja kun tällaisia arvoja ja oikeuksia poljetaan Euroopan unioni sanoo sen ääneen ja olemme tehneet sen myös Kuuban kohdalla. Olemme tehneet sen ilmaisemalla oman pessimismimme tai huolemme siitä, ettei Kuuban ihmisoikeustilanteessa olla edistytty ja olemme sanoneet sen silloin, kun olemme vaatineet mielipidevankien vapauttamista Kuuban vankiloita. Heitä on satoja tällä hetkellä ja joidenkin tilanne on terveydellisesti erittäin heikko ja monet heistä ovat nälkälakossa myös. Ja olemme tehneet tämän myös silloin, kun olemme kiinnittäneet huomiota siitä, kuinka välttämätöntä on suojella Kuuban ihmisoikeuksien puolustajia, kuubalaisia ihmisoikeusaktivisteja. Ja olemme tehneet sen myös sanomalla, että Orlando Zapatan ö, kuolema on sellaisen hallinnon vastuulla, joka pitää tällaisia vankeja. Mutta Euroopan unionin vastuu menee vielä pitemmälle Kuuban suhteen. Meidän vastuumme Kuuban suhteen artikuloituu tiettyjen elementtien ympärille, joista haluaisin nyt muutamia mainita. Ensimmäinen on poliittinen dialogi. Poliittinen dialogi Kuuban viranomaisten ja instituutioiden kanssa ja koko kansalaisyhteiskunnan kanssa Kuubassa. Sekin tietysti koskee myös ihmisoikeuksia. Toiseksi kehitysyhteistyö Kuuban kanssa – se on, se on solidaarisuuden ilmaus Kuuban kansaa kohtaan. Ja meidän täytyy myös edistää kulttuurisia ja demokraattisia edistysaskelia Kuubassa. Nämä ovat keskeisiä elementtejä politiikassa, jonka on ennen kaikkea kohdistuttava yhteen ainoaan päämäärään, nimittäin Kuuban kansan hyvinvointiin, edistykseen ja elinoloihin ja heidän ihmisoikeuksiensa kunnioittamiseen. Kiitoksia. Kiitos ja komission jäsen. The commission deeply regrets... Puhemies, edustajat, komissio pahoittelee syvästi Orlando Zapata Tamajan kuolemaa ja olosuhteet, joissa se tapahtui. Ja haluaisin ilmaista syvän huolestumiseeni muiden poliittisten vankien tilanteen suhteen Kuubassa. Täällä huoneessa aistitaan vaaran ja turhautumisen tunne Zapata Tamajon kuoleman johdosta. Meidän pitäisi kaikkien tehdä parhaamme, että tällaisia ei pääsi enää tapahtumaan Kuubassa tai missään tahansa muussakaan maassa. Euroopan unioni on demokratian, ihmisoikeuksien ja perusoikeuksien lipun kantaja. Niitä se pyrkii edistämään ja suojelemaan sen jälkeen, kun ihmisoikeuksia on loukattu omalla mantereillamme ihan vähänkin aikaa sitten. Ihmisoikeudet ovat universaaleja ja maailmanlaajuisia. Tämä periaate on olennainen osa vuoropuheluamme kaikkien kumppaneittemme kanssa Euroopassa ja sen ulkopuolella. Rakentava yhteenliittyminen eikä pakotepolitiikka on meidän Kuuban politiikkamme perusta edelleenkin, kuten yhteisessä kannassa vuonna 90, vuodelta 1996 korostetaan. Tämä on rationaalista. Ja neuvosto johti, se, se johti neuvoston ö, päättämään 2008 vuonna diplomaattisten pakotteiden poistaminen, poistamiseen, jotta poliittista dialogia voitaisiin helpottaa ja voitaisiin täysimääräisesti käyttää 96 vuoden yhteisen kannan välineitä. Ja tämä johtuu myös siitä, että useimmat jäsenvaltiot ryhtyivät Kuuban tai tämä on johtanut myöskin siihen, että jäsenvaltiot ovat ryhtyneet yhteistyöhön Kuuban kanssa ja täällä on mukana lukuisia poliittisia puolueita, jotka ovat tällä kannalla, ja tämä osoittaa, kuinka tärkeää Kuuban suhteiden hoitaminen on. Kaikkein pahinta olisi, jos EU ei ryhtyisi mihinkään toimiin Kuuban suhteen, koska kyseessä ei ole pelkästään luotettavuutemme toimijana, vaan myöskin se, että meillä on mahdollisuus olla tai kapasiteetti olla läsnä Kuubassa. Eteenpäin on mentävä siten, että on syvennettävä käynnissä olevaa poliittista dialogia ja yhteistyötä Kuuban kanssa, jotta voitaisiin parantaa Kuuban kansalaisten elämänlaatua. Yhteistyö Kuuban kanssa ei EU ei koskaan pysäyttänyt yhteistyötä Kuuban kanssa, mutta koska kehityksessä ei ole kyse hallituksen tukemisesta, vaan kansan tukemisesta, ja koska me olemme aina olleet sillä kannalla, että kehitysyhteistyö muodostaa tärkeän osan Kuubasuhteistamme, niin käynnissä olevat projektit Kuubassa hyödyntävät kansaa suoraan tarttumalla päätarpe, kansan päätarpeisiin, auttamalla hurrikaanin jälkeistä jälleenrakennusta, elintarvikevarmuutta ja sopeutumista ilmastonmuutokseen. Meillä on myös projekteja, jotka tukevat hallituksen ulkopuolisten toimijoiden toimia. Haluaisin selkeästi ilmaista, että minkäänlaista EU-rahoitusta ei kanavoida hallituksen kautta tai julkisten virastojen kautta. Raha kanavoidaan YK-virastojen kautta ja eurooppalaisten kansalaisjärjestöiden kautta, jotka toivottavat Euroopan unionin ja komission puheenjohtajan Kuubaan. On tärkeää, että EU jatkaa Kuuban kansalaisten perustarpeiden, tarpeista huolehtimista strategisilla sektoreilla, käyttäen myöskin maantieteellisiä instrumentteja hyväkseen. On pyrittävä löytämään oikea tasapaino dialogin avoimuuden ja kehitysyhteistyön avulla tapahtuvan Kuuban kansan tukemisen välillä. On pidettävä kiinni periaatteestamme, että, että Kuuba on vietävä eteenpäin tehokkaalla tavalla tulevaisuudessakin. Mr. Salafrank, Poliittisten ryhmien nimessä puhuvat ensiksi Salafranka, EPPstä 2,5 minuuttia. Puhemies, kun poliittinen ryhmäni pyysi tätä asiaa esityslistalle, tämä ei johtunut siitä, että haluttiin korostaa siitä kuinka huonosti joskus politiikka onnistuu, kun tehdään yhteistyötä vapauden vastustajien kanssa. Me teemme tämän siksi, että Euroopan parlamentti on demokraattinen elimemme ja halusimme täällä saada äänemme kuuluvin ja puhua siitä, että vieton henkilö oli kuollut ja haluamme ilmaista myös solidarisuutemme, koska kuvassa on muitakin, jotka elävät ja taistelevat ja kuolevat oman vapautensa ja kaiken vapauden puolesta. Kuten täällä on sanottu, Mm, neuvosto, komission kanta on voimassa ja tämä on oikea suuntainen, koska pyydetään, että mielipidevangit vapautetaan ja että huomioidaan vapaudet perusoikeudet niin, että tässä toimittaisiin meidän arvoimme mukaisesti eikä Kiinan tai Vietnamin arvojen mukaisesti. Täällä parlamentissa vielä kaikuvat Osvaldo Pajan sanat. Hän sai Saharov-palkinnon vuonna 2001 ja hän sanoi, että ensimmäinen voitto oli se, että hänellä, hän ei kokenut vihaa sydämessään. Hän tiesi, että vihaa tunnettiin häntä kohtaan, mutta hän ei anna sen vaikuttaa häneen. Tämä on Andrei Saharovin eh, antama viesti. Hän taisteli rauhanomaisesti kansan puolesta usein. Ei saada kuulla niiden henkilöiden pitäisi kuulla. Täällä ei saatu kuulla Damaste Blanco-ryhmän ääntä, joka sai Saharovin palkinnon Orlando Zapatakaan. emme saaneet kuulla, mutta kohta pystymme kuulemaan monen muun kuubalaisen ääntä. Ja hyvä puhemies, tämä parlamentti, joka edustaa yli 500 miljoonaa kansalaista 27 unionin jäsenvaltiosta, meidän on hyvin selvästi vietävä eteenpäin tätä Kuuban saarelta kuuluvaa vapauden viestiä. Kiitos. Thank you. On behalf of the... Kiitos. Ja sitten sosialistien demokraattien nimessä Jänjes Barrino Garcia, kolme minuuttia. Kiitoksia puhemies, arvoisa neuvoston puheenjohtaja, hyvät komission jäsenet. Koskaan enää emme saa antaa hiljaisuutemme muuttua siihen, että olemme vapauden riistäjien kanssa samassa veneessä. Koskaan ennen emme saa antaa tapahtua sen, että henkilö, joka taistelee omien vapauksiensa puolesta, kuolee vankilassa Kuubassa tai missään muussa maassa ilman, että me puutumme tähän ja vaadimme hänen vapauttamistaan. Herra Orlando Sapato, joka oli 41-vuotias musta ihoinen puuseppä. Hän oli ollut 85 vuotta nälkälakossa ja seitsemän vuotta vankilassa ja kuoli siellä. vaati, koska hän oli vaatinut ihmisoikeuksien kunnioittamista ja näinä vuosina häntä kohtaan, hänen kohdistui väkivaltaa ja häntä alistettiin ja kansainvälinen yhteisö oli hiljaa. Toiset ihmisoikeusaktivistit tällä hetkellä kuumassa ovat nälkälakossa, kuten Guillermo Farias, joka on toimittaja, päätöslauselma, josta tänään keskustelemme ja josta huomenna äänestämme ja jota minä edustan SD-ryhmän puolesta, vaatii kaikkien mielipidevankien vapauttamista Kuubassa. Me vaadimme demok- siirtymää kautta demokratiaan ja perusoikeuksien, ihmisoikeuksien kunnioittamista. Meidän ei pidä tällä hetkellä mennä sellaiseen teemaan, joka jakaa meitä, eli siihen pitääkö meidän pitää yllä yhteinen kanta. Keskittykäämme nyt tämänhetkiseen teemaan ihmisoikeuksiin ja ihmishenkien pelastamiseen. Meidän täytyy pohtia kaikessa rauhassa ja ilman intohimoja, millaiset ovat tulevan kuumapolitiikkamme suuntaviivat. Tällä tekstillä on myös merkittävä lisäarvo, nimittäin se, että siinä on kuusi poliittista ryhmää. Se on uutta konsensusaikakautta tässä parlamentissa ihmisoikeusalalla. Meidän ei pidä enää koskaan sanoa, että eurooppalainen demokraattinen oikeisto olisi lainausmerkeissä jenkki-imperialismin käskyläinen. Mutta meidän ei pidä myöskään sanoa, että sosiaalidemokraatit olisivat kommunististen diktatuurien kanssa äh, samaa porukkaa. Nämä ovat vääriä väitteitä ne, näiden ö, vapauden ristäjien uhrien täytyy kuulla, että saada kuulla, että me yhtenäisinä puolustamme heidän asiansa. Viimeiseksi haluaisin kiittää herra Sala Frankaa, joka on neuvotellut tämän tekstin EPPn puolesta, rouva Weberiä liberaaliryhmästä, herra Romevaa, vihreästä ryhmästä, herra Kasutnisia, ECRstä ja muita kollegoja, jotka ovat osallistuneet tämän, tähän vaikeaan prosessiin ja tähän ö, paljon ponnistuksia vaatineeseen prosessiin. Haluan kiittää myös Euroopan unionin puheenjohtajaa ja Espanjan pääministeriä José Luis Rodríguez Zapateroa hänen rohkeudestaan ja sitkeydestään tämän asian eteenpäin viemisessä. Kiitoksia. Kiitos sitten Alve-ryhmästä edustaja puolitoista minuuttia. Madam Chair, colleagues, on Seuraava puhemies ja kollegat. Poliittisen ryhmäni puolesta haluaisin ensinnäkin ilmaista suruvalitteluni herra Orlando Zapata jon perheelle, joka maksoi kaikkein korkeimman hinnan vakaumuksistaan. Vuosien aikana hän oli aktivisti ihmisoikeusrintamalla ja hän edisti sekä Kuuban sisällä että ulkona ihmisoikeuksien eteenpäin viemistä. Useat poliittiset ryhmät ovat syvästi huolissaan ihmisoikeustilanteesta Kuubassa. Ollaan rehellisiä. Tilanne ei ole parantunut ja monet riippumattomat journalistit ja äh, toisin ajattelijat ihmisoikeusaktivistit ovat vankilassa vain siksi, että he haluavat harjoittaa äh, ilmaisunvapauttaan ja kokoontumisvapauttaan. Samanaikaisesti Kuuban äh, riippumattomat kansalaisjärjestöt eivät saa toimia, koska hallitus kontrolloi niitä tehokkaasti. Tähän keskusteluun mennessä useat ihmisoikeustaiteilijat taistelijat ovat ryhtyneet nälkälakkaan ja tämä on huolenaihe, koska ainakin herra Guillermo Farinja no, terveys on nopeasti heikentynyt. On harmillista, että Kuuban hallitus ja viranomaiset eivät ole välittäneet EUn toistetuista vaatimuksista vapauttaa ehdoitta kaikki poliittiset vangit. Sen takia parlamentin pitäisi pyytää EUta käyttämään kaikkia mahdollisia poliittisia mekanismeja, jotta voitaisiin taata sellaisten henkilöiden työ ja henki, jotka työskentelevät demokraattisen ja pluralistisen kuuman puolesta. Rome vai Ruoda, puolitoista minuuttia vihreistä. Kiitos. Minäkin haluaisin yhtyä ryhmäni nimissä surunvalitteluihin Orlando Zapatan kuoleman johdosta. Ihan riippumatta siitä, minkälainen suhtautuminen kullakin on Kuubaan, niin tämä on harmittava seikka ja se pitää tuomita, eikä mm, sitä pidä ainoastaan vähän miettiä ja muistaa häntä. Meidän pitää tehdä selväksi se, mitä tässä päätöslausumassa sanomme, että pitää vapauttaa henkilöt, jotka on vangittu mielipiteensä tai poliittisen eh, ajatustensa takia Kuubassa tai missä muualla maailmassa hyvänsä. Tämä on tehtävä ja tämä on tehtävä ihan riippumatta siitä, minkälaisia mm, syitä siinä taustalla kullakin voi olla. Tästä asiasta ollaan samaa mieltä ja myös tarpeen pyytää, että nämä henkilöt vapautetaan saman tien Kuuvassa ja sitten pitää muistuttaa, minkälainen vaikea tilanne joilla henkilöillä on, sillä he ovat aloittaneet nälkälakon Sapatan eh, esimerkin mukaisesti, erityisesti Farinjas on tässä mielessäni. Mutta tätä tapausta voidaan kyllä käyttää hyväksi muihinkin eh, tarkoitusperiin, kuten kollega Jänjes sanoi, tämä voi olla vaarallista. Ei saa unohtaa, että käynnissä on paljon erilaisia prosesseja, joista on hyötyä ja jotka toimivat, eikä nyt pidä lähteä siihen suuntaan, mitä jotkut haluaisivat, että pitäisi mennä vielä taaksepäin historiassa ja pitäisi mennä takaisin saartopolitiikkaan. Tiedämme, minkälaisia seurauksia sillä on. Jos olemme sitä mieltä, että Orlando Zapaton tapaisia tapauksia ei saa tulla lisää, niin meidän pitää miettiä sitä, miten voimme yhdessä päästä eteenpäin niin, että tämä tällainen ei saisi toteutua. Meidän on edistettävä demokratiaa tällä saarella. Kiitos ja sitten EKRstä Kosusnik, kaksi minuuttia. Vážené kolegyně, vážení kolegové, eh, osobně mě velmi... Arvoisa puhemies, hyvät kollegat. Olen hyvin järkyttynyt Orlando Sapatan kuolemasta ja haluaisin ilmaista surunvalitteluni koko konserva, konservatiivien reformistien ryhmälle. Minun maani koki niin sanotun kommunistisen normalisaation ja olin tuolloin siellä ja meillä oli erittäin paljon huonoja kokemuksia rikollisesta kommunistisesta hallinnosta ja siksi tunsimme paljon solidaarisuutta kuubalaisten kanssa, kun totalitaarinen hallinto edelleen käyttää iskusanaa sosialismi tai kuolema, niin silloin minkäänlaista toleranssia ei enää voi olla. Me emme voi sietää tätä tilaisuutta. Orlando Sapatan kuolema on varmasti aiheuttanut paljon vastarintaa kanssa, kun, kun meidän Maassamme presidentti Pavel Vonka kuoli. Hallinnolla oli enää puolitoista vuotta elinaikaa. Minä toivon, että Orlando Zapatasta tulee kuubalainen Pavel Vonka ja että tällä tavalla vanhat vallankumoukselliset tajuaisivat ja antaisivat mahdollisuuden vapaudelle Kuuban saarella. Siksi vetoan teihin pyydän, että kaikki mielipidevangit ja poliittiset vangit vapautetaan, että aloitettaisiin rakenteellisten uudistusten tie, ei vain siksi, että koko Kuuban kansan elinolot paranisivat, vaan myös siksi, ettei aloiteta, ettei revittäisi auki Euroopan unionin yhteistä kantaa. Meijer, kaksi minuuttia. Ryhmäni valittelee syvästi Orlando Zapatan kuolemaa, se, että tämä vanki kuoli. Silloin kun kuka tahansa vanki kuolee, niin valtio on aina vastuussa. Nyt on kyseessä Kuuba ja olemme pahoillamme hänen kuolemastaan. Emme kuitenkaan halua käyttää hyväksi tätä tilannetta ja instrumentalisoida sitä. Me, meidän toimittava oikein niin kuin Hondurasin yhteydessä jätimme tekemättä tuolloin emme ainoana maailman parlamenttina äänestänyt sitä vastaan. Siihen liittyy kuolemaa ja kidutusta. Eli voi olla niin, että joidenkin ihmisoikeuksien puolesta puhutaan ja toisten ei. Muutama vuosi sitten, muutama viikko sitten Kolumbiasta löydettiin valtava joukko hauta, 2500 tai 50 000 henkilöä jopa sinne on haudattu. Onko tämä asia tuomittu? Entäpä sitten Afganistanin siviiliuhrit? Entä Länsi-Saharan vaino? Ei, me emme voi olla tällä lailla kaksinammaisia tekopyhiä. Me olemme sitä mieltä, että meillä on oltava suorat suhteet Kuuban tasavaltaan, jotta voitiin käsitellä kaikkia asioita, poliittisia asioita ja ihmisoikeuksia, mutta suoraan kahdenvälisesti, sillä Euroopan unionin kanta Kuubaan on ainutlaatuinen ei millään muulle ole tällaista yhteistä kantaa edes Kiinan tasavallan suhteen eikä Vietnamin suhteen. Nämä on mainittu täällä. Miksi sitten Kuuban kanssa on tällainen, miksi Kiinan suuntaan? Minä haluaisin nyt kysyä selvästi seuraavan kysymyksen. Aiotaanko yhteinen kanta vetää pois. Minusta se on yksi suurimpia esteitä sille, että voitaisiin käydä suoraa keskustelua EUn ja Kuuban välillä, jossa puhuttaisiin molempia osapuolia kiinnostavista asioista. Kiitos ja sitten Möltser kaksi minuuttia ja puoli. Kiitoksia puhemies. Nälkä kuolema, Orlando Zapata nälkäkuolema ja Sanchezin vangitseminen, joka kertoi maailmalle sosialistisen kuuman väärinkäytöksistä tekee selvästi sen, että meidän täytyy liittää edelleenkin Kuuba-politiikkamme siihen, miten siellä edistetään ihmisoikeuksista. E, toiveet edistyksistä Raul Castron alla ovat jo hajonneet ilmaan kauan sitten. Tilanne Kuubassa ei ole parantunut pitkiin aikoihin. Kuubalaisilla ei ole edes niitä vapauksia, joita castro oli Batistan diktatuurin aikana itse toisinajattelijana. Kuuba ei edes pysty vastaamaan oman kansansa perustavanlaatuisimpiin tarpeisiin hyvinvointi ja omat aloitteet ilmeisesti Kuubassa ovat hallinnon kritisoimista. Kiinassa edes ihmiset voivat parantaa elämäänsä omin ponnistuksin, eli heillä on hiukan helpompaa. Mitä tulee tietokone- ja software-tilanteeseen, ei ehkä täysin vastaa niitä kuvitelmia, joita Obaman lupaukset ovat antoivat, mutta ehkä siellä oppositio pystyy organisoitumaan hiukan paremmin. Kuuban hallitukselle tulee olemaan entistä vaikeampaa painaa alas ilmaisun vapautta pitkällä tähtäimellä. Sen takia meidän täytyy tukea Euroopan aloitteita mahdollisimman paljon ja tehdä kaikkemme sen eteen, että kommunistinen järjestelmä löysenisi. Kiitoksia. Sitten annan puheenvuoron herra Jarosław Valesalle. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Pani przewodnicząca, drodzy przyjaciele. Kiitoksia, rouva puhemies. Hyvät ystävät, mielipidevangin kuoleman tragedia, Orlando Saparan kuoleman tragedia jälleen kerran osoittaa, että Kuuban hallitus jättää huomiota kansainväliset vetomukset suojata ihmisoikeuksia. Tämä traaginen kuolema on symbolinen. Se on huuto, se on avun huuto ja huuto kansainvälisten diplomaattien ja poliitikkojen tehokas, tehokkaan toiminnan puolesta, jotka eivät halua keskustella toisin ajattelijoiden kanssa, eivätkä välitä Kuuban julkisesta mieli, yleisestä mielipiteestä. Hyvät naiset ja herrat, meidän pitäisi yhde, yhteisesti ponnistella Castro, Castron regiimin ä, äh, alaspainamiseksi ja vaatia välitöntä vapautusta henkilöille, jotka ovat ajatustensa takia vankilassa. Viime vuosina EU on halunnut muokata kantaansa, Kuuban kantaansa uudelleen. Se on poistanut sanktiot ja toivo, toivoin, että se rohkaisi, ku, rohkaisisi Kuubaa siirtymään demokraattisiin standardeihin. No, tämä oli kuitenkin naivia politiikkaa, tämä on käynyt ilmi ja tehotonta, eikä sitä pitäisi jatkaa. Huomenna äänestetään päätöslauselmasta tämän keskustelun jälkeen. Ja tämän pitäisi olla selvä viestimme siitä, että me vastustamme ihmisoikeuksien rikkomuksia Kuubassa ja kansalaisvapauksien rajoittamista Kuubassa. Meidän pitäisi osoittaa olevamme solidaarisia kuubalaisten kanssa. Meidän ei pitäisi epäröidä puhua niiden puolesta, jotka eivät saa siihen oikeutta itse. Kiitoksia herra Valensa. Rouva Buskurt, kolme minuuttia. Olkaa hyvä. Het tragische lot van... Kiitos puhemies. Orlando Zapatan traaginen kohtalo on johtanut ympäri maailman tyytymättömyyden ilmauksiin. Hänen tilanteensa oli niin mahdoton, että hän ei löytänyt mitään muita ulospääsyjä. Hänen vankeutensa ja vankilassa olonsa kauheat olosuhteet, niistä ei päässyt muuten kuin kuolemalla. Mutta mitä hän oli tehnyt alun perin? No alun perin hänellä oli ollut vain eri mielipide kuin hallituksella, mutta eihän tämä ole mikään rikos. Ei ihminen tämän takia vaan, äh, ole mikään rikollinen. Tämä ei ollut ainutlaatuinen tapahtuma. Myös Kirmo Farinjas, joka on psykologi, on nälkälakossa. Hän pyytää, että 26 sairastaa poliittista vankia vapautettaisiin. Miten hänen käy? Joutuuko hänkin maksamaan kuolemalla tästä taistelusta ihmisoikeuksien puolesta? On arvioitu, että kuvassa on 200 muutakin poliittista vankia. Sieltä ihmisiä vangitaan heidän ajatustensa ja mielipiteensä takia on ihmisoikeusjulistuksen vastaista. Me pyydämme, että Kuuba nyt saman tien ja ehdotta vapauttaisi kaikki nämä vangit, sillä tämä on ihmisoikeusrikkomus. Ei hallitus voi väestön ajatuksia kontrolloida. Siinäkin tapauksessa ihmiset ovat vankilassa telkien takana, heidän ajatuksensa jäävät henkiin. Kaikki pyrkimykset päästä näistä ajatuksista eroon ovat mahdottomia. Kuubella on monen vuoden kokemus tästä. Hallituksen pitäisi käydä vuoropuhelua muulla tavalla ajattelevien kanssa. Avoin vuoropuhelu on aina tapa päästä eteenpäin. Kuubaan. tämän velkaa kansalaisilleen. Kuuban kansa ansaitsee kyllä demokratian ja perusoikeuksien kunnioituksen. Zapatan kuolema ei saa jäädä historian kirjoihin Eh, tarpeettomana yrityksenä. EUn on tehtävä voitavansa parantaakseen ihmisoikeustilannetta Kuubassa. Tämä ei koske ainoastaan poliittisia vankeja, kuten Sapata, vaan myös ihmisoikeuksien puolesta puhuja, joiden pitäisi pystyä työnsä tekemään. Kuuban viranomaisten on pidettävä huolta väestöstä. Ihmisiä noin vain voi vangita ja kohdella heitä rikollisina ihmisiltä vapauden vieminen on rikos. Bilbao. Kiitoksia. Sitten rouva Bilbao Barandika, puolitoista minuuttia. Olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Ihmisoikeuksien puolustaminen tänään on merkitsee Orlando Sapatan epäoikeudenmukaisen ja raan kuoleman tuomitsemista ja niiden puolustamista, jotka yhä ovat vankiloista. Toivon, että tämä saa Kuuban viranomaiset miettimään, Hallituksen on mentävä eteenpäin, jotta kansalaiset voivat nauttia todellisesta demokratiasta. Kuubassa on diktatuuri, koska siellä on mielipidevankeja, koska siellä ei ole vapautta keskustella. Siellä pelätään keskustelua, vapautta ja Tällaiset ajatukset voivat pelästyttää ja provosoida, mutta aina tarvitaan argumentteja ja keskustelua, ei koskaan vankiloita. Yhteiskunnat ajattelevat ja tuntevat ja samoin vangit. On mahdotonta olla ajattelematta ja tuntematta sellaiset tunteet, jotka yritetään torjua. Ne nousevat joskus pintaan ja ne tukehduttavat kokonaisen yhteisön ja yhteiskunnan. Näin kävi juuri Fulgencio Batistan hallitukselle Kuubassa aikaisemmin. Tämä E tämä parlamentti saa uskottavuutta siitä, kun se taistelee kaikkia ihmisoikeuksien polkemista vastaan esimerkiksi Afganistanissa, Hondurasissa, Kolumbiassa ja Baskimaassa. Tämä täytyy olla meidän sitoumuksemme. Kyse on aivan samasta sitoumuksesta. Kiitoksia. Kiitos Rova Bilbao. Seuraavaksi herra Poreva. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, hyvät naiset ja herrat, varmaan kaikki tässä salissa ovat samaa mieltä siitä, että korruptoitunut kommunismi, diktatuuri ei salli minkäänlaisia positiivisia muutoksia Kuubassa. Poliisivaltio, jota johtavat Castron veljet, veljekset tuhoavat kansalaisten vapaudet ja vievät mahdollisuuden ö, säälliseen elämään. Tietenkin EUlla voi olla tärkeä rooli tässä koska meidän pitäisi toimia kaikkien poliittisten vankien vapauttamisen puolesta. Tämä pitäisi olla ensimmäinen ennakkoehto poliittiselle dialogille Kuuban kanssa. Meidän pitäisi tukea kansalaisväristöjen toimintaa, ihmisoikeuksien tukemista ja pääsyä riippumattomaan mediaan, pitäen sisällä myöskin internetin. Mitä tulee demokraattisien muutosten tu- tukemiseen, niin transatlanttiset suhteet ovat siinä tärkeässä roolissa. Yhdessä voimme laatia pitkäaikaisen Kuuban strategian lähtö lähtökohta ei ole se, että status quo sokeasti hyväksytään, vaan pitää olla pitkäaikainen visio demokratiasta ja demokratian kehittämisestä. Kiitoksia. Sitten Ilda Figueredo, yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Tästä keskustelusta käy ilmi taas kerran se, että parlamentin enemmistö toimii eri tapauksissa eri tavoin. Suurin osa ei halunnut tuomita Hondurasin sotilasvallankaappausta ja jätti huomiota sen, että moni joutui vankilaan ja kärsimään ja nyt taas valmistaudutaan siihen, että saataisiin aikaiseksi assosiaatiosopimus sellaisen hallituksen kanssa, jonka tämä vallankaappaus valmisti. Tietysti kaikki olemme pahoillamme siitä, että nälkälakon jälkeen Orlando Zapata kuoli kuumalassa sairaalassa, mutta emme kuitenkaan voi yhtyä siihen, mitä täällä sanotaan, kun kuvasta puhutaan, eikä muisteta sitä, kuinka vaikea tilanne kuvassa on Yhdysvaltain talousarvon takia. Ja se, että viisi kuumalaista vankia on Yhdysvaltain vankilassa siksi, että he puolustavat omaa maataan. Emme me voi lähteä liikkeelle tästä yhteistä kannasta jatkossa. Meillä pitää olla kahdenväliset suhteet etujemme mukaisesti. Nyt on vielä mahdollista vetää pois tämä yhteinen kanta ja toivon, että näin tehdään Espanjan kaudella. Kiitoksia. Sitten herra Sonik, kaksi minuuttia, olkaa hyvä pamiętamy słynne zawołanie fidela castro socjalizm albo śmierć. arvoisat edustajat muistetaanpas mitä Fidel Castro sanoi, eli sosialismi tai kuolema. No nyt näyttää, että kuolema on jäänyt aikoa, ainoaksi vaihtoehdoksi tuosta sloganista. Kuubalaisen patriotin Orlando Zapata on kuolema Castrojen diktatuurissa on vienyt sosialismin ajatuksen häpeään. Meidän pitäisi olla kaikkien häpeissämme tapahtuneista, kaikkien, jotka ovat vasemmiston kuuluvia, jotka suorittavat poliittisia operaatioitaan tällä tavalla. Olin myöskin häpeissäni, kun kävin, kun, kun Kuubassa käytiin vierailulla ja yhteistyötä tarjottiin, mutta kuitenkaan toisin ajattelijoiden kanssa tapaamisia ei järjestetty. Ei pidä unohtaa, että minkäänlaisia demokraattisia vaaleja maassa ei ole koskaan järjestetty ja toisin ajattelijat ovat vankilassa. Nyt EU ehdottaa sitten avointa politiikkaa Kuuban suuntaan, mutta ennakkoehtona on, että toisin ajattelija vangit vapautetaan ja sensuurista luovutaan ja kansalaisoikeudet palautetaan. Tämä on myöskin heidän etujensa mukaista. Meidän pitäisi puhua tästä avoimesti. On olemassa erilaisia tapoja tulla vapaaksi totalitarisesta regiimistä. On dialogin tie, mutta on myöskin Romanian omaksuma tie. Siellähän asiat menivät aivan toisella tavalla, aika dramaattisella tavalla, ja se halutaan toki välttää. Emme haluaisi, että Kuuba seuraa tätä tietä. Kuuballa on avaimet kädessään. Euroopan unionin politiikan pitäisi aktiivisesti myötävaikuttaa siihen, että Kuubasta tulee vapauden ja demokratian alue. Ja tämä pitäisi olla myöskin Euroopan parlamentin kanta. Kiitoksia. Seuraavaksi Richard Hoyt. Olkaa hyvä. Thank you very much, President. Kiitos oikein paljon puhemies. Aivan ensiksi haluaisin ilmaista oman sympatiani Orlando Sabatan kolman johdosta ei ole myös todella huolestunut siitä, että moni aktivisti on ryhtynyt myös nälkälakkoon tämän takia. Nyt Euroopan parlamentti pitäisi pyytää, että kaikki poliittiset vangit vapattaisiin. Amnesty International mukaan niitä 55 ja 200 kuvan ihmisoikeuskomission mukaan. Ne pitää olla erityisen huolestuneita siitä, että Dasi Ferrer, joka on eh, havanalaisen ihmisoikeuskeskuksen johtaja, hänen on käyty ja hänet on pidätetty Amnesty Internationalia ei ole päästetty pitkään aikaan eh, maahan ja pitäisi myös pyytää Kuubalta päivämäärä sille, milloin YK on kidutuksen eh, vastaisen taistelun edustaja voisi päästä siellä käymään. Me tapamme nyt ensi viikolla. Minä olen täällä aina vastustanut Yhdysvaltain kauppasaartoa vuodesta 1962 asti. Minusta on hienoa, että presidentti Obaman kaudella on mahdollistettu vapaampi liikkuminen yhdysvaltalaisille ja on voitu lähettää lisää rahaa kotiin. 2008 yhteinen kanta mielestäni johtanut siihen, että ollaan saatu vuoropuhelu aikaiseksi ja kehitysyhteistyö toimimaan. Ja tämän lisäksi on myös hyvä, että BBC on päässyt viime aikoina Kuubaan vapaasti. Olen kuitenkin pettynyt siihen, että Yhdysvaltain ihmisoikeusneuvostossa Kuuba ei ole hyväksynyt niitä suosituksia, että allekirjoittaisiin kaikki kaksi tärkeintä ihmisoikeusyleissopimusta, että päästettäisiin käyn, tarkkaajat käynnille vankiloihin. Minä olisin sanoa, että kaikki, jotka kuvassa käyvät, on varmistettava se, että tapaamme kuvan kansalaisyhteiskunnan edustajia Yhdysvaltain alivaltiosihteeri pystyi tällaisella vierailulla viime vuonna käymään. Ja jos joku meistä siellä käy, pitää vaatia, että vastaava järjestetään meillekin. Kiitoksia. Sitten Louis Michel puolitoista minuuttia. Niin, puhemies, hyvä komission jäsen, hyvä ministeri Orlando Sapatan kuolema todistaa dramaattisesti sitä epätoivosta, joka, johon vapauksien puuttuminen voi johtaa. Meidän täytyy puhua siitä, että vankeja edelleenkin on. Me emme voi suostua sellaisen vallan mielivaltaan, joka eh, polkee kaikkein perustavanlaatuisimpia oikeuksia. Mutta vakaumukseni on se, että me emme voi olla noudattamatta poliittisen dialogin hyveitä ja arvoja. EUn ja Kuuban väliset suhteet ovat jo kauan olleet hyvin mutkikkaita. Usein ne ovat perustuneet väärin ymmärryksille ja sokeutumiselle, jotka, ovat, jotka säännöllisesti eh, häiritsevät poliittisessa dialogissa tapahtuvaa edistystä. Me kaikki tiedämme, että Kuuba on historiansa käännekohdassa ja olen vakuuttuneempi kuin koskaan siitä, että olisimme väärässä, jos me emme eh, historiallisten, kulttuuristen ja kielellisten yhteyksien ravitsemaa dialogia omalla linjallamme. Me voimme vakuuttaa kuubalaiset siitä, että heidän eristyneisyytensä on itsemurha ja että meillä on myös suuri vastuu siitä, että jatkamme tätä dialogia, johon otamme kaikki vaikeatkin teemat mukaan, mutta meidän ei pidä olla kaksinaamaisia. Kiitoksia. Kiitos herra Michel. Sitten herra Migalski, yksi minuutti, olkaa bardzo pani przewodnicząca, szanowni państwo, wolność... Hyvät naiset ja herrat, Kuuban, Kuubassa vapaus tulee voittamaan, demokratia tulee voimaan ja vapaa markkinatalous. EU ei tiedä, kuinka se pitäisi tapahtua, eikä oikeastaan halua varsinaisesti auttaa hallinnon kaatamisessa. Tällaisen, kuten Unkarin, Tsekin tasavallan ja Puolan kokemus osoittaa, että muutos voidaan saada aikaiseksi. Me voimme antaa kokemuksemme käyttöönne ja sen jälkeen, kun Castro on syrjäytetty, EU pitäisi käyttää varojaan sen edistämiseksi, että että tilanne olisi Maras Magerovskin kuvaileman kaltainen niin, että, että Orlando Zapata Tamajon esimerkki ja tapaus voisi toimia innoittavana esimerkkinä uuden polven ajattelijoille. Herra Mastalka, yksi minuutti, olkaa hyvä. Niin, Jsem původním povoláním lékař a vím, jak... Arvoisa kollega, minä olen ammatiltani lääkäri ja tiedän, kuinka vaikeaa on pelastaa ihmishenkiä. Olen erittäin pahoillani jokaisesta kadotetusta ihmishengestä ja olen kanssanne surullinen Orondo Sapatan kuolemasta. Olen lukenut nämä kaikkien ryhmien päätöslauselmaesitykset ja valitettavasti minun täytyy toistaa se, mikä olen, minkä olen vähän aikaa sitten sanonut, kun keskusteltiin ihmisoikeustilanteesta Keski-Aasiassa. Tuolloin sanoin, että oli virhe, että emme kunnioittaneet historiallisia ja kulttuurisia perinteitä noissa maissa ja että emme kunnioittaneet näiden maiden aikaansaamia positiivisia tuloksia. Sama pätee Kuubaan. Tilanteen parantamiseksi Kuubassa meidän täytyy pitää yllä tasavertaista dialogia, johon Kuuban viranomaiset ovatkin valmiita. Tällä tavalla me parannamme eh, Kuuban sosiaaliekonomisia oikeuksia. me unohtako, että vaikeasta taloudellisesta tilanteesta huolimatta Kuuba on aina ensimmäisenä auttamassa muita maita, esimerkiksi Haitia katastrofin uhassa. Jos me tuomitsemme nopeasti, meidät tuomitaan. Tämä on muistettava. Kiitoksia. Seuraavaksi herra Mauro, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Grazie, signor Presidente. Kiitoksia, puhemies Uskon, että ilman retoriikkaa voidaan todeta, että tänä päivänä ja erityisesti huomenna, kun äänestetään, niin kirjoitamme tärkeän sivun tämän parlamentin historiaa sen takia, että kerrankin jätetään sivuun ennakkoluulot ja poliittiset ryhmittyvät, ryhmittymät. Onnistumme ilmaisemaan kantamme henkilön kuoleman puolesta. Mitä kirjoitamme tähän päätöslauselmaan? Kirjoitamme sellaisia asioita, jotka voivat vaikuttaa itsestään selviltä, mutta itse asiassa ne ovat äärimmäisen relevantteja. Toteamme, että Kuubassa ei ole vapautta, Kuubassa ei ole demokratiaa ja että elämä on elämää ja ihmistä ei saa tappaa. Se voi näyttää itsestään selvältä, mutta monta vuotta on mennyt siihen, että on päästy keskinäistä ennakkoluuloista eroon ja on päästy tunnustamaan sellainen seikka, tosiasia, joka ei loukkaa kenenkään poliittisia vakaumuksia, vaan auttaa meitä tunnustamaan totuuden perustavan laatuisen olemuksen. Vain siihen voi perustua dialogi. Meidän ei pidä vetäytyä dialogista Kuuban kanssa, vaan meidän täytyy olettaa, että todellinen dialogi lähtee siitä, että ihmistä ei ole tunnustettu todellisuuden keskeiseksi toimijaksi. Tarvitaan sellaisia toimia, jotka saavat aikaan sen, että Castron hallinto ei pysty toivomaan enää kompromissiin, kompromissien aikaansaamista. Se, sitä, että ihmisoikeuskysymys olisi sekundääri asia. Tämä parlamentti on käyttänyt nyt hyväkseen tätä tilaisuutta. Tärkeää on, että korkea edustaja tänään – muistakoon, että Cuba Libre eli vapaa Kuuba ei ole, Kuuba ei ole suinkaan koktailin nimi, vaan se on asia, joka meillä on sydämessämme kaikilla ja kaikki haluamme taistella sen puolesta. Kiitoksia. No, Kiitoksia. Seuraavaksi Rova Muniz de Urquiza, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Espanjan sosialistit olemme todella pahoillamme Orlando Zapatan kuolemasta ja mielipidevankien asemasta. Me pyydämme täältä käsin heidän vapauttamistaan. On harmi, että Orlando Zapata kuoli, mutta ehkä tällä tavoin voimme aloittaa työn ihmisoikeuksien puolesta Kuuban viranomaisten kanssa ja edistää ihmisoikeuksia näin, ei vain sanoin. Meidän on sen takia mietittävä yhteisen kannan muuttamista, sillä se estää kaiken vuoropuhelun Kuuban viranomaisten kanssa ja hehän voivat muuttaa ihmisoikeustilannetta tuolla saarella. Tämä yhteinen kanta, joka ei ole niinkään yhteinen, sillä aika monella maajalla on aktiiviset kahdenväliset suhteet Kuuban suuntaan. Tämä on este, joka tekee mahdottomaksi kaikki poliittiset yhteydenpidot ja se estää myös sen, että unioni voisi toimia ulkosuhteiden periaatteensa mukaisesti eli edistää demokratiaa ja ihmisoikeuksia maailmalla yhteis, yhteinen kanta on viime vuosituonna hyväksytty 15 jäsenvaltion toimesta. Se on jo vanhentunut. Nyt meitä on 27 jäsenvaltiota. Maailman tilanne on muuttunut. Yhdysvallat käyvät vuoropuhelua Kuuban kanssa niinkin arkaluontoisia asioissa kuin maahanmuuton osalta. Amerikan valtioiden yhdistys on myös antanut mahdollisuuden eh, tällaisen järjestön kuulumisesta. Me tarvitsemme nyt kahdenvälisesti neuvotellun välineen, joka mahdollistaa sen, että me voimme tehokkaasti edistää ihmisoikeuksia ja demokratiaa. Tällainen saarto Kuuban suuntaan on vääristymä, jos ajatellaan, että meillä on sopimuksia sellaisien maiden kanssa, jotka eivät kansalaisoikeuksien osalta ja sosiaalioikeuksien osalta taakkaa kansalaisena edes minimitasoa. Me tarvitsemme kansainvälistä yhteistyötä ainoastaan tällä tavoin pystymme vaatimaan kuvalta jotain, jos tällaista ei tehdä mahdolliseksi, niin ei pystytä saamaan kunnoista ulospääsyä tästä tilanteesta. Espanjan hallitus on esittänyt vuoropaholla puhelua, jossa esittäisiin vaatimuksia. Näin on voitain saada ja on mahdollistanut se, että ihmisiä on vapautettu jos ihmiset, ihmisiä ei enää rankaista väärin. Meidän on tehtävä yhteistyötä kuuvan viranoisten kanssa. Tätä mielipidevangit tarvitsevat, eikä vain heidän tuomitsemistaan. Monsieur Ramon Tremosa il Balsel. Kiitoksia herrasten herra Tremosa i Balsels. Kiitoksia puhemies. Hyvät kollegat, kun ajatellaan Kuuban 2003 mustaa kevättä, 75 toisena ajatellaan vietiin vankilaan, heitä syytettiin USA puolesta mm, vakoilusta. He myös olivat haitaneet yhteiskunnan rauhaa. Sitten naiset järjestivät tämän Damas, Damas de Blanco-ryhmän ja saivat saharo palkinnon 2005 Euroopan parlamentista. Muistankin, että Castron hallinto ei antanut viisumeja näille naisille, jotta he tulisivat tänne ottamaan vastaan palkintonsa. Ihmisoikeuskomissio Kuupassa myöntää, että siellä on noin 200 poliittista vankia. Heistä on myös journalisteja. Se on, se on kolmantena maana surullisessa listalla maailmassa Iranin jälkeen, missä on eniten vankeja poliittisia vankeja. 42 vuoden aikana eräs henkilö oli mielipide vankina ja sitten hän aloitti nälkälakon johtuen huonosta kohtelusta vankilassa ja hän kuoli 23. tammikuuta 83 päivää sen jälkeen, kun aloitti nälkälakkonsa. Parlamentin pitäisi ilmaista solidaarisuuttaan Savatan perheen ystä, perheelle ja osoittaa, että on todellakin huolissaan Kuuban ihmisoikeustilanteesta. Euroopan parlamentin pitäisi lähettää selkeä viesti Castris, Castron hallinnolle, erityisesti ajatellen Espanjan puheenjohtajakautta, puheenjohtajakausi, jonka pitäisi olla paljon aktiivisempi, kun se puolustaa perusoikeuksia Kuubassa. Lopuksi, hyvät kollegat, tartun tähän tilaisuuteen ja pyydän, että välittömästi vapautetaan kaikki poliittiset vangit Kuubassa. Kiitoksia. Objektiiviset periaatteet, jotka liittyvät meidän ulkopolitiikkaamme, liittyy ennen kaikkea demokratia- ja ihmisoikeuksien puolustamisen 21 artikla seussa. Se liittyy myös suhteisiin Kuuban kanssa. Valitettavasti viimeisen viiden vuoden aikana neuvoston toiminta ikään kuin ennen kaikkea on pelkästään nyt keskitty siihen, että hyväksytään aikaisemmin hyväksytyt suuntaviivat, kun se sorto kuitenkin jatkuu Koopassa. 2005 2003 toimet kumottiin, sitten ulkoministerit menivät käymään siellä, jopa komission jäsenet. Sitten 2008 kesäkuussa kumottiin 2005 toimet. Tämä on vuoropuhelua poliittista, globaalia, kuten Lopet Kari totesi. Joku väitetään jopa, että hiljattain erään jäsenvaltion edustaja jopa kävi Havanassa. Meillä ei ollut mitään tilaisuutta kuitenkaan ollut mukaan toisen ajattelijoita tavata siellä. Kuitenkin sorto jatkuu Kuubassa. Ei uudistuksia, ei muutoksia. Kuitenkin vuoropuhelu on jatkunut. Ja nyt me kaikki olemme kauhistuneita siitä julmasta kuolemista, joka tapahtui Katapan kohdalla. Kuten tiedätte, Espanjan hallitus on yhteisen kannan, joka sanotaan hyvin loogista, että annetaan demokratian siirtymiselle tukea. Sitä vaaditaan myös 21 artiklassa meidän sopimuksessamme pari kommenttia. Yhteinen kanta ei vaatinut, on vaatinut vuoropuhelua, se on ilmeistä. Sitä paitsi hiljattain tämä on saanut vahvistuksen myös 27 ministerin puheessa viime vuoden heinäkuussa. Ja toiseksi yhteistä kantaa ei voida muuttaa. Me haluamme kuitenkin, että vapautetaan kaikki poliittiset vangit ja ehdoitta Kuubassa ja ylipäätään Latinalaisessa Amerikassa – Kyse on lännestä, ainakin minulle, on läntisestä identiteetistä. Ihmisoikeudet ovat keskeinen osa sitä identiteettiä. Vielä lopuksi haluaisin muistuttaa neuvostolle, että sen omissa päätelmissä 2009 kesäkuussa tuleva poliittinen vuoropuhelu kuupalaisten kanssa riippuu edistysaskeleista ja varsinkin ihmisoikeusasioissa. Onko joku nähnyt tällaista edistystä? Onko niitä syntynyt näinä päivinä? Voiko joku vahvistaa? Kiitos. Merci, Monsieur Milan. Kiitos herra Mian. Sitten herra Masip Hidalgo. La historia me absolverá. Fue... Historia tulee osoittamaan. Tässä on nuori asianajaja, joka pyrki äh, Historia tulee äh, vapauttamaan hänet tyrannian voimista, mutta samassa tuomiossa tämä parlamentti, joka edustaa suurinta vapauden demokratian aluetta koko maailmassa, tuomitsee diktatuurin, josta kuubalaiset kärsivät, ihmisoikeusrikkomukset saarella, armottomuuden, jolla kohdellaan poliittisia vankeja ja halveksunta, jota osoitetaan heille historian tuomio on selvä. Tässä päätöslauselmassa kaikki parlamentinsa täältä riippumatta poliittisesta puolueesta puolustamme kuubalaisia, jotka taistelevat. Pitää pyrkiä välttämään tämä brutaali sorto, josta siellä kärsitään ei, ei pidä isänmaa on rauniona, tämä on aivan varmaa, mutta tovereiden pitää olla rauhallisia, koska tästä vielä selvitään. Kiitoksia. Hidalgo. Kiitoksia herra Hidalgo. Nyt seuraavaksi puheenvuoron saa herra Provera. Yksi minuutti. Kiitoksia puhemies vielä kerran. Valinnat, joita Kuuban hallinto on tehnyt, asettaa parlamenttimme ongelman eteen. Onko mahdollista jatkaa vuoropuhelua tuollaisen hallinnon kanssa? Jos ajatellaan, että Euroopan parlamentti haluaa Kuuban viranomaisilta uudistuksia, demokratian muuttamista, ihmisoikeuksia kunnioittamalla, mutta vallan siirtyminen Fidel Castrolta Raul veljelle ei ole tuonut demokraattisia uudistuksia eikä vapauttanut poliittisia vankejakaan. Tapahtan kuolema vankilassa 80 päivän nälkälakon jälkeen osoittaa, minkälainen ideologinen on luonteeltaan tämä sortohallinto. Kymmenen vuoden ajan me olemme rahoittaneet myös kuupaa 150 miljoonaa euroa sinne pantu, eikä tuloksia ole kovinkaan paljon nähtävissä. Rahoitus on ehkä johtanut siihen, että tämä tyrannia on jatkunut. Jos haluamme olla uskottavia, meidän täytyy vaatia, että suhteet havannaan myös kehitysavun osalta ennen kaikkea liittyvät keskeisiin konkreettisiin ihmisoikeusehtoihin kaikkien kansalaisten osalta Kuubassa ja haluamme myös, että poliittiset vangit välittömästi vapautetaan. Ei tämä ole mikään uhkavaatimus, vaan haluamme muutosta tässä kaiken sortavimmassa hallinnossa planeetalla, joka on kuitenkin edustaa vielä ideologia, joka on jo kärsinyt tappioon. Kiitoksella Provera. Ja nyt seuraavaksi keskustelu ilman puhujaluetteloa. Ensimmäisenä herra Galera. Wir sollten den Menschen in Kiitos. Meidän pitää tehdä konkreettisia tarjouksia Kuuban ihmisille ja hallitsijoille. Poliittinen status quo ei voi jäädä, mikäli haluamme demokraattisia muutoksia. Saman aikaan USA pitää lopettaa sanktiot, jotka rankaisevat enemmän ihmisiä kuin hallitusta. Lisäksi pitäisi Kuuban Kuuballe määritellä aikataulu demokratian vaaleja ja demokratian siirtymistä varten. Ja joistakin menneistä järjestelmistä, kuin, kun puhutaan, niin tietystikin menneistä rakenteista on vaikea joskus päästä eroon, jotakin jäänteitä on vielä olemassa. Se, mitä Keski-Euroopassa on tehty, voitaisiin ottaa esimerkiksi. Kuupassa täytyy ryhtyä vakauttamistoimiin ja mahdollistaa paremmat suhteet myöskin Yhdysvaltoihin – niin, että ei juuta samoihin ongelmiin kuin ennen Castron aikaa. Kiitoksia, herra Herra Ferreira. Senhora Presidente, lamentamos a morte Orlando Zapata. Rouva puhemies, me pahoittelemme sitä, että Orlando Zapata menetti henkensä. Hän vei tämän vastalauseensa surkean loppuun saakka. Emme saa kuitenkaan käyttää tätä surullista tapahtumaa tekosyynä Kuubaa vastaan on nyt ryhdytty hyökkäämään täysin väärin perustein. Huolimatta siitä, mitä epäilyksiä liittyy niihin valintoihin, joita Kuuban kanssa on tehnyt, siitä huolimatta Kuuballa täytyy olla oikeus itse päättää oikeudestaan ja siitä itse päättämistä asioistaan ja poliittisesta järjestelmästään. Ei siinä saa puuttua ulkopuolelta käsin. Kauppasaarto, joka on ollut voimassa miltei vuoden vuosisadan ajan, on täysin rikollista toimintaa. Euroopassa pitäisi pyrkiä normalisoimaan suhteet Kuubaan. Kuuba, Kuuba vastaan annettu yhteinen kannanotto täytyy pero, koska tämä on täysin kaksinaamaista puhetta, jota täälläkin on kuultu. Tämä on tekopyhää kaksinaamaisuutta, jota Eurooppa tässä harjoittaa. Kiitoksia kovasti, herra rouva puhemies. Oralta tapataan äiti ja su- Perheessä ovat meidän myötätuntomme. Eivät ole yksin. Parlamentti tänään ja päätöslauselman myötä, kuten myös kiitokset myös minun puoleni tekijät ja varsinkin kaikki puolet, jotka ovat sen allekirjoittaneet, niin tämä parlamentti nostaa yhtenäisen äänen diktatuuria vastaan. Nyt me aloitamme kuoleman tuomion toteuttamisen tämän hallinnon kohdalla. Meillä on aivan varma, että mitä täällä on kuultu, niin kaikki enemmistön osalta selvästi hänen poikansa kuoleman tuomitsevat. Meidän täytyy mennä pidemmälle päätöslauselmassaan. Haluamme takuita siitä, että olemme valppaina siinä, että vapautetaan kaikki, kaikki poliittiset vangit tuolla saarella ehdoitta. Meidän tuolla valppaina myös tässä tilanteessa, kun loukataan ihmisoikeuksia jatkuvasti tuolla saarella. Ja totta kai Euroopan kansanpuolen puolesta ja varmasti moni muukin, mitä olen kuullut, taistelemme siinä, että meillä on yhteinen kanta Euroopan unionissa. Ei saa lähettää sekavia viestejä, vaan selkeä yksi ääni, että saadaan toteutettua unelma demokratista Kuuvasta. Orlando on uhri ja koko maailma katsoo sinne suuntaan. Siellä on tuhansia kuupalaisia, jotka voivat ehkä myös juhlia vapaassa kuvassa. Kiitos. Kiitos, herra Lopet. Ja sitten Rova Messner. Ja, Dank, Kiitoksia, rouva puhemies. Hyvät naiset ja herrat. Uskoakseni meidän on hyvin helppo puhua näistä asioista silloin, kun jotkut muut tekevät ihmisoikeusloukkauksia ja kuolevat vakamuksensa vuoksi. Zapata menetti henkeensä nälkälakon vuoksi. Muut vangit ovat tällä hetkellä niin niinkään nälkällä, koska me täytyy pohtia, miten me voimme kohdennetusti puuttua asiaan. Ei nyt kyse ole siitä, että puhutaan yhdestä ainoasta ihmisestä hänen kohtalostaan, kun me haluamme kritisoida Kuupan hallitusta. Meidän täytyy toisaalta antaa kuupalaisten itse päättää poliittisesta järjestelmästään, mutta vapaus päättää itse poliittisista asioistaan on myöskin vapaus, jonka varjolla ei me voi sallia sitä, että ihmisoikeuksia loukataan niin ihmisiä kuolee näiden loukkausten vuoksi. Siksi paremmin täytyy tehdä jotakin. Nyt on, pitäisi tehdä konkreettisia ehdotuksia. Herra Galler totesi, että pitäisi pohtia sitä, mitä me voimme tehdä, jotta kaikkialla maailmassa, missä ihmisoikeuksia loukataan, me pystymme puuttumaan näihin ja auttamaan ihmisiä. Kiitoksia Mestä. olen pahoillani tästä väärästä nimestä tuolla taululla. Tekninen virhe. Sitten herra Obermeier. Kiitos puhemies. Kun tänään keskustelemme traagisesta kuolemantapauksesta, Orlando Zapatan tapauksesta, meidän suhteemme Kuubaan on kyseessä. Meidän täytyy miettiä sitä, että toistaiseksi saamme kuva Kuubasta on se, että Kuuba on vain huono, paha asia Neuvostoliiton alaisuudessa toiminut maa, mutta toisaalta sitten on sokeriparoneita, mafia ja Yhdysvaltain imperialismi, jotka kuulevat tähän kuvan mukaan. Kommunistit, ihmisten sortajat, mutta toisaalta tavalliset ihmiset ja heidän vastalauseensa, jotka jo, joskus johtavat kuolemaan. Sopatan kuolemalla ei ole mitään merkitystä tai mielekkyyttä, eli me vakavasti koko tätä kokonaisvaltaista tilannetta. Ja EU pitäisi nyt ryhtyä toimiin poliittisella tasolla, jotta kaikki nämä mielipidevanget voitaisiin vapauttaa. Ja pitäisi ryhtyä poliittisen vuoropuhelun, jossa kumpikin osapuolen tasavertaisessa asemassa niin, että ihmisoikeustilanteita voitaisiin parantaa ja meidän pitäisi johdattaa tämä maa ja sen kanssa pikkuhiljaa kohti demokratiaa auttaa tällä tiellä. Kiitoksia. Seuraavaksi puheenvuoron saa herra Svensson. Tack, fru talman. Kiitoksia, rouva puhemies. Lähes 50 vuotta on kauppasaarto USAn osalta ollut voimassa ja se on vaikuttanut ja iskenyt väestökuupassa köyhyyteen johtanut ja sitä on kärsitty monella taholla. Minä uskon, että aika moni tunnustan sen, että Human Rights Watch erittää raportissa, että uusi Castro, mutta vanha Kuupa vuodelta 2009, että saarto pitäisi poistaa ja näin diktaattorilla olisi kuusi kuukautta aikaa vapauttaa poliittiset vangit. Ja jos ei siitä selvitä, sitten käytettäisiin fiksumpaa saartoa. Sen tyyppinen saarto, jota on käytetty joskus viime aikoina, Esimerkiksi jäädytetään pääsyt maahan, investoinnit jäädytettäisiin ja niin, että olisi myös matkustuskielto olemassa. Totta kai se vaikuttaisi myös demokraattisiin valtioihin. Ja on e edustaa myös niin, että Olisi mielenkiintoista kuulla, mitä herra ministeri ajattelee juuri tällaisesta esityksestä, jonka Human Rights Watch on esittänyt. Kiitos. Merci, Kiitos herra Svensson. Sitten seuraavaksi Zaborska. Euh, merci, Kiitoksia, rouva puhemies. Me, meidän täytyisi nyt auttaa tai pitää ihmisoikeuksien loukkausten vastaista taistelua prioriteettina. Voidaan Zapata kuoli siksi, että hän vastusti hallintoa. Muut samoin ovat edelleenkin nälkälakossa. 25 vanki on erittäin huonossa kunnossa, koska ovat kieltäytyneet ravinnosta. Heille pitäisi tarjota turvapaikkaa Espanjan hallituksen tavoin. Vankien vapauttaminen on tietystikin erittäin vaikea tehtävä. Toivoisin, että komissaari Pibalks varmistaisi sen, että komissio keskustelee Kuuban hallituksen kanssa vakavasti otettavalla tavalla ja että punainen risti saisi näiden neuvotteluiden jälkeen sitten mahdollisuuden vieraanlaisten vankien luona auttaakseen heitä. Lisäksi pitäisi jatkaa edelleenkin neuvotteluita muutenkin hallituksen kanssa. Kiitoksia ja viimeisenä Wortman. Hyvät kollegat, minäkin olen sen puolesta, että ihmisoikeuksia täytyy tukea ja pitää yllä Euroopassa ja erityisestikin Kuubassa. Nyt traagisella tavalla tämä yksi ihminen on saanut ympärillä huomiota osakseen kuolemansa jälkeen. Meidän pitäisi Euroopassa ottaa selkeästi kantaa ihmisoikeus peruskirjan kunnioittamisen puolesta, YK peruskirjan puolesta, niin että ihmisoikeuksia siihen kauttaaltaan. Kiitoksia seuraavaksi neuvoston puolesta saan puheenvuoron herra López Carrillo. Gracias, <clears throat> señora presidenta. Kiitoksia puhemies. Uskon, että täällä käyty keskustelu Kuuban tilanteesta, mielipidevangeista ja tässä on puhuttu myös yhden heistä, eh, eh, heistä yhden kuolemasta, herrat Sabatan kuolemasta. Näin voidaan todeta, että on että täällä ollaan pitkälti samanmielisiä eri poliittisten ryhmien kesken, niin kuin huomenakin osoit, olen varma tästä, kun äänestetään päätöslauselmista, jotka liittyvät tähän keskusteluun, ja uskon myös, että pääasiassa ollaan samalla linjalla kuin neuvosto ja komissio ja kaikki EU-toimielimet. Ja tämä varmasti vahvistaa EUta tässä välttämättömässä keskustelussa Kuuban kanssa ja pyritään tässä parantamaan tilannetta. Uskon, että varmasti olemme samaa mieltä siitä, että on välttämätöntä välittömästi nousta puhua ihmisoikeuksien puolesta, missä tahansa rikotaan. Tämä on perusperiaate, joka, jota täällä on korostettu. Eikä tässä voida käyttää erilaisia mittatikkuja. EU pitää selkeästi tarttua tilanteeseen, jos ihmisoikeuksia selvästi rikotaan, koska se kuuluu sen omaan mm, luonteeseen. Tämä koskee Kuubaa. Meidän pitää vaatia, että vapaudetaan kaikki mielipidevangit, joita Kuubassa vielä on, ja pitää noudattaa siellä myös ihmisoikeuksia, mutta ei ole kyse vain tästä. Täytyy todellakin tehdä työtä tehokkaasti, saada aikaan tuloksia, jotka parantavat hyvinvointia, elinoloja siellä, koska näin voidaan ehkä jopa vapauttaa mielipidevankeja. Joissakin tapauksissa näin on onnistuttu, on edistetty joissakin tapauksissa ja edistystä on saatu muussakin kysymyksissä, koska tähän liittyy yksi olennainen tekijä kuvapolitiikassa e- EUn kohdalla, nimittäin vuoro, poliittinen vuoropuhelu Kuuban kanssa, johon uudestaan se on nyt alkanut ja mielestäni se on hyvä asia. Näin tapahtui hetki sitten ja tätä kautta on ollut mahdollista lopettaa nämä sanktiot, jotka kuuluivat EUn kantaan, eikä siis ollut mitään järkeä. Ja nyt on avattu uudestaan poliittista dialogia ja näin tällä hetkellä voidaan tehdä, mitä ei pystytty 2003. Nimittäin pystytään puhumaan viranomaisten kanssa siellä mielipidevangeista. Ja luonnollisesti tämä arviointi, johon täällä on viitattu keskustelussa, kun ajatellaan dialogin tuloksia, niin tällaisia arvioita pitää tehdä säännöllisesti Tänä vuonna pitää arvioida myös sitä prosessia, mutta monet täällä, esimerkiksi Mario Mauro tai Louis Michel tai muut, puhuivat siitä, kuinka tärkeästä vuoropuhelusta on kysymys ja kuinka tärkeää myös yhteistyö on ja unionin moraalinen auktoriteetti. Tätä kautta voidaan vaikuttaa Kuubaan ja näin voidaan saavuttaa edistysaskelia Tästä hän on viime kädessä kysymys. Tämän takia olemme iloisia sopimuksesta e, yhteisymmärrystä täällä on saatu aikaan suhteessa ihmisoikeustilanteeseen Kuubassa. Ja tässä tiivisteltyä tavallaan viesti, vaikkakin vieläkin olemme avoimina vuoropuhelulle Kuuban kanssa, niin EU kuitenkin edelleen vaatii kaikkien poliittisten vankien vapauttamista Kuubassa ja heille pitää Kuuban kansalaisten perus siviili- ja poliittisia oikeuksia pitää kunnioittaa. Kiitoksia. Herra ministeri, totta komissio saa viimeisen sanan. Honor members. Puhemies, arvon jäsenet. That on issues of human... Varmasti tässä on näytetty toteen, että ihmisoikeusasioissa ja demokratioissa me olemme merkittävä. Komiossakaan emme voi ihmisoikeuksien loukkaamista hyväksyä. Se tarkoittaa tarkoittaa sitä, että se on politiikkamme peruskivenä, ei pelkästään siitä syystä, että se vahvistaa meitä, vaan me uskomme myös, että jos me käytämme niitä vahvasti, niin ne on tehtävä tiettäväksi. Kuten tiedätte myös, meidän työmme perustana Kuuban kanssa on 96 yhteinen kanta. Sehän on se perusta, ja on aivan varmaa, että jotain perusmuutoksia tarvitaan ihmisoikeusasioissa Kuubassa. Samaan aikaan 2008 aloitettu rakentava vuoropuhelu antamassa myönteisiä merkkejä. Emme välttämättä ole mitään läpimurtoa saaneet aikaan, mutta monissa asioissa edistystä on saatu aikaan ja mielestäni näin täytyy jatkaakin. Kuten jatkavat tapaamiset myös kansalaisyhteiskunnan kanssa, komissio, noudattaa komissio, neuvoston päätelmiä, että täytyy myös demokraattisen opposition edustajat tavata. Se on tärkeällä siellä ja me jatkamme tätä aktiivisesti. Kiitos rouva puhemies. Merci, euh, monsieur commissaire. Kiitoksia komission jäsen. Näin päätetään keskustelu ja meillä on seitsemän päätöslauselman esitystä tullut. Ja näin keskustelu päättyy. Me keskeytämme kello 18 asti kiistunnon, jolloin alkaa neuvoston kyselytunti.